julkilausumalla, no muutama minuutti paikkojen vaihtoon. No, kaksi minuuttia tässä menee. I'm sorry, Ms. Benova, did you ask for the floor? Benova, pyysittekö puheenvuoroa? Ei, ei ollut siitä kyse. Λοιπόν, Toiston esityslistalla ovat neuvoston ja komission julkilausumat parlamentille koskien YK ihmisoikeusneuvoston kokousta Genevessä 1.–26. maaliskuuta 2010. Neuvoston puolesta nyt puhuu herra López Garrido. Gracias, señor presidente. Kiitoksia, puhemies. EU valmistautuu Genevessä, Br- Brysselissä kolmansien maiden pääkaupungeissa tämän vuoden tärkeimpään ihmisoikeusneuvoston kokouksen. Ihmisoikeusneuvosto on foorumi, jossa keskustellaan ihmisoikeustilanteesta kaikkialla maailmassa. Ja puhutaan kansainvälisen yhteisön ponnisteluista, jotta voidaan parantaa ihmisoikeustilannetta. Se on yksi periaatteista, olennaisista piirteistä myös EU:ssa ja näin se saa myös tätä kautta oman identiteetinsä myös täällä Euroopassa kuin maailmassa. Puheenjohtajavaltio, neuvoston puheenjohtaja on ottanut erittäin vakavissaan roolin joka sillä tällä hetkellä on. Kun ajatellaan eh, haasteita, joihin EU pitää vastata näinä kausina ihmisoikeusneuvoston kokouksissa ja luonnollisesti tulemme olemaan läsnä paikalla. Espanjan vaalituksen varapääministeri ja hän on siis tietenkin siinä roolissa myös Euro- Euroopan unionin neuvoston puheenjohtaja Rova de la Vega ja hän osallistuu myös korkean tason kokouksiin neuvoston kokouksissa. Puheenjohtajavaltio tulee olemaan aktiivisesti läsnä turvallisuusneuvoston työssä. Me puolustamme siellä EUn kantoja kysymyksissä, jotka erityisesti liittyvät moniinkin EU-jäsenvaltioihin. Ja kansallisten aloitteiden lisäksi EU tulee esittelemään maapäätöslauselmia. Jatkossakin olemme sitä mieltä, että neuvostolla täytyy olla välineitä puolustaa ihmisoikeuksia ja vastata, reagoida vakaviin ihmisoikeusrikkomuksiin joko erityisen maamandaatin kautta esimerkkinä Burma tai Korean tasavalta tai sitten annetaan tällaisia aihekohtaisia erityismandaatteja jollekin maalle. Toivottavasti näin käy vaikka Kongon tasavallan kohdalla. Tässä tarvitaan toimintaa ihmisoikeusneuvostossa kansainvälisessä yhteisössä, jos me haluamme, että tämä neuvosto säilyttää uskottavuutensa. Yksi kysymyksistä, joita käsitellään turvallisuuden äh, ihmisoikeusneuvoston kokouksessa on asia, josta puhumme myöhemmin tänä iltapäivänä, nimittäin erityisistunto, jossa käsitellään Gaasaa ja Goldstone-raporttia. EU on sitä mieltä, ja tulen sen myös jatkossa toteamaan, että tämä raportti on vakava henkinen hyvä teksti ja me olemme korostaneet, kuinka tärkeää on tutkia asianmukaisella tavalla vakavasti mahdollisia ihmisoikeusrikkomuksia ja jos on rikottu humanitaarista kansainvälistä oikeutta vastaan. Lopuksi haluaisin viitata ihmisoikeusneuvoston uudelleen uudistamiseen. Pyritään uudistamaan sen tekemää työtä. Se alkaa erityisesti 2011 vuonna. Unionissa on aloitettu jo tämä työ, mutta halutaan vahvistaa selkeä strategia EU:ssa, jotta meillä on kanta, joka säilyttää aktiivisen osallistumisen ja halutaan sitoutua ihmisoikeuksien suojeluun ja säilyttämiseen. Joka tapauksessa on selvää, että EU jatkossakin tulee puolustamaan, niin kuin aina on tehnyt, YK pakolaisvaltuutetun riippumattomuutta ja erityis ja, ja kansallisjärjestön osallistumista ihmisoikeusneuvoston työhön. Ja neuvoston pitää voida vastata vakaviin ihmisoikeusrikkomuksiin maailmassa samoin. Pitää saada aikaan maakohtaisia mandaatteja. Espanja, puheenjohtajavaltio Espanja on tietoinen siitä, että se on ratkaisevassa vaiheessa EUn puheenjohtajamaana – myös YKssa, ja se näin voi suojella ja edistää ihmisoikeuksia maailmassa. Lissabonin sopimus on avannut uuden vaiheen, niin kuin, tässä kuin muissakin kysymyksissä. Se liittyy ulkosuhdehallintoon ja me toivomme, että niin yhteinen työ korkean edustajan johdolla tehty työ tekee näkyvämmäksi, vahvemmaksi, selkeämmäksi EUn äänen, kun puolustetaan periaatteita, perusperiaatteita, jotka liittyvät ihmisoikeusneuvoston työhön. Ja tässä haluamme, haluamme toimia tehokkaasti ja avoimesti, ja jos näin voidaan hyödyttää myös tätä vaihetta, joka on tavallaan siirtymävaihe, jota on unionin läpikäymässä puheenjohtajakaudella, jota minä edustan. Se tulee tekemään kaikkensa, jotta unionin tie onnistuu ja sitten se joka, maa, joka meitä seuraa, pystyy myös edistämään ja suojelemaan ihmisoikeuksia maailmassa. Kiitoksia. Να Kiitokset. Haluaisin toivottaa teidät tervetulleeksi komission edustaja ensimmäinen syntymisenne täysistuntosalissa Rova Georgieva. Toivotan teille kaikkia hyvää ja hyvää toimikautta komission nimissä puhuu siis Rova Georgieva. Kiitoksia oikein paljon tästä lämpimästä tervetulon toivotuksesta ja minusta on oikein sopivaa, että olen täällä tänään ensimmäistä kertaa eh, ihmisoikeuskysymyksistä, joka niin hyvin sopii eh, toimivaltuuksiin ja salkkuuni. Niin, eh, hyvä puhemies, hyvä parlamentti, komissio. Sitoutuu kovasti Espanjan puheenjohtajakauden esitykseen ja haluaisin kommentoida kahta asiaa, joita tässä käsiteltiin liittyen tulevan session prioriteetteihin ja EUn asemaan. Ensimmäinen liittyy temaattisiin kysymyksiin. EU ja latinalaisten Amerikan ryhmä luo päätöslauselman luonnosta lasten oikeuksista ja erityisesti on kyse seksuaalisen väkivallan torjumisesta, lapsiin kohdistuvasta seksuaalista väkivallasta. E, Komissio on erittäin huolestunut seksuaalisen väkivallan lisääntymisestä konflikti- ja kriisitilanteissa ja erityisesti väkivallasta, joka kohdistuu heikoimpiin eli lapsiin. EU haluaa äh, yhteisön avulla varmistaa, että tämä asia käsitellään kunnolla päätöslauselmasta. EU osallistuu myös aktiivisesti paneeliin, jossa käsitellään vammaisten oikeuksia. Tässä on ihan selkeä linkki meidän EUn sisäiseen politiikkaan, koska olemme äh, päättämässä liittymisprosessin äh, yleissopimukseen, joka liittyy vammaisten oikeuksiin. Lisäksi oikeus ruokaan. Tämä on asia, joka sopii yhteen vuosituhannen tavoitteiden kanssa, samoin kuin sisäiseen maanpakon joutuneiden ihmisten ihmisoikeudet, ja toisin kuin pakolaiset eivät ole riittävästi kansainvälisten sopimuksien suojaamia ja aiomme käsitellä tätä kysymystä. Toinen kommentti, jonka haluaisin tehdä, on EUn tuki täysistunnon hyväksymälle vuosittaiselle tarkist- tarkistukselle. Tässä valtiot voivat julkisesti kertoa niistä sitoumuksista, joita he tekevät ihmisoikeuksien tilanteen parantamiseksi ja samanaikaisesti valtiot voivat pyytää kansainvälistä apua näiden tavoitteiden saavuttamiseksi. Komissio on avoin keskusteluja varten kumppanien kanssa näiden tarkistusten, suositusten täytäntöönpanemisessa. Hyvin kriittinen kriittisiä ollaan sen suhteen, kuten Espanjan puheenjohtajavaltiokin sanoi, että näiden toimien vaikutus riippuu EU-jäsenvaltioiden avoimuudesta, eh, koska pystymme ainoastaan olemaan tehokkaita, jos johdamme omalla esimerkillämme. Kiitoksia. Sellaiset kiitokset. Sitten ryhmien nimessä puhuvat seuraavaksi Rova Andre Kiene, kaksi minuuttia. Thank you, Mr. President. Madam Commissioner. puhemies, komission jäsen. Pidän hyvänä sitä, että parlamentti aikoo päätöslauselman hyväksyä ihmisoikeusneuvoston tulevasta kokouksesta. Pidän hyvänä myös sitä, että parlamentti lähettää delegaation ihmisoikeusneuvostoon, koska meidän suosituksemme EU-neuvostolle eh, e koskevat yleensä sitä, miten ihmisoikeusneuvoston työtä pitäisi parantaa ja vahventaa EUn roolia siellä. Seuraava sessio on tärkeä, tärkein sessio 2010 ja siellä on korkean tason kokouksia ja keskusteluja hallitusten ministereiden kanssa monista tärkeistä asioista, jotka jo komissio sen mainitsi, kuten esimerkiksi globaalin finanssikriisin vaikutus ihmisoikeustilanteeseen kautta maailman. Pidämme hyvänä, että amerikkalaiset kumppanimme ovat sitoutuneet ihmisoikeusneuvoston työhön. Kuitenkin meidän pitäisi huolella panna merkille, että jotkut valtiot yrittävät kaapata koko prosessin ja heikentää ihmisoikeusneuvoston äh, uskottavuutta. Iran on viestinyt, että se saattaisi ottaa osaa neuvoston vaaliin, vaaliin neuvoston paikasta. Olisi kovin valitettava, jos Iran valittaisiin, koska tämä lisäisi niiden maiden määrää, joilla on ongelmallinen tilanne, jotka neuvostossa ovat aktiivisia. Ihmisoikeusneuvostossa olisi se vaara, että se tulisi tehottomaksi ja toimimattomaksi, kuten sen edeltäjänsäkin. Panoksena on sanalla sanoen ihmisoikeusneuvoston uskottavuus, ja sen vuoksi meidän pitäisi tehdä kaikkemme, jotta voisimme pitää ihmisoikeusneuvoston sellaisena kuin se on.

voitaisiin avustaa pääsihteeriä, jotta asetetaan prioriteetit ihmisoikeuskysymykseen ensi kuussa jälleen kerran. Olemme ihmisoikeusneuvostossa isessään ei vain dialogia käymässä EU-edustajien kanssa, vaan myös tekemässä työtä kolmansien maiden kanssa. Ne kuuluvat yhte, Euroopan yhteisiin ponnisteluihin edistää ihmisoikeuksia muualla maailmassa. Olen ylpeä siitä, että Genevessä näemme, että EU osoittaa, että sillä on hyvä tausta ihmisoikeuskysymyksissä ja tämän meidän pitäisi myös pystyä uudistamaan itse ihmisoikeusneuvostoakin. Neuvosto on edelleen liian poliittinen ja meidän tekstissämme tätä hyvin kritisoidaan. Ne, jotka kyynisesti äh, aamuvarhain ovat mukana, jotta pääsevät ensimmäisenä puhumaan he auttaakseen Sri Lankaa, että mihinkään toimiin ei ryhdyttäisi sitä vastaan, vaikka se on rikkonut ihmisoikeuksia vastaan omassa maassaan. Hmm ja pitäisi vaatia, että se tekee koko vuoden läpi työtä ihmisoikeuskysymyksissä, milloin vaan niitä vastaan rikotaan missä tahansa. Täällä parlamentissa olemme samaa mieltä, että monet periaatteet, jotka puheenjohtajavaltio otti esille, mitä tulee oikeudenmukaisen uudistuksen, haluaisin yhtyä Rovandrikienen sanoihin. Tämä on uusi isku neuvostolla, jossa tässä ei onnistuta jos Iran valitaan, sillä on erittäin huono ihmisoikeustilanne, jotkuthan pelkäävät, että näin tapahtuu puhemies kaikkein vaikein testi mille tahansa maalle ihmisoikeuskysymys on silloin, kun meitä syytetään itseämme ihmisoikeusrikkomuksesta. Ja tämän takia minä olen erittäin iloinen siitä, että sekä EU että USA Geneven kokoussa 18 helmikuuta puhuivat sen puolesta, että tehdään sen yhteinen tutkimus näistä salaisista pidätyksistä ja se esiteltäisiin ihmisoikeusneuvostolle tältä kertaa. Emme aina ole olleet samaa mieltä arvostelusta, mutta meidän täytyy aina olla avoimia kriittisyyden suuntaan, jos haluamme, että muut suhtautuvat siihen samalla tavalla kuin me. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavana kollega Ojulan puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. neuvoston puheenjohtaja, komission jäsen. Me liberaalit haluaisimme, että EU on näkyvä seuraavassa 13. ihmisoikeusneuvostossa. Olen yksi päätösaseman laatijoita ja haluaisin korostaa artikloita 9 ja 13 liittyen Iraniin. Meille liberaaleille on mahdotonta hyväksyä, että neuvosto ei pysty tai ei suostu toimimaan riittävän ripeästi liittyen ihmisoikeuskriiseihin Gineassa, Jemenissä, Iranissa ja Irakissa. Ihmisoikeusneuvosto edustaa kaikkia maailman valtioita ja sen täytyy valvoa ihmisoikeustilannetta kaikissa jäsenvaltioissa. Neuvoston hitaus odottaa, että järjestö on heikko eikä pysty täyttämään tehtävänsä. Ja tämä heikkous näkyy selvästi siinä, että Iran on nyt ehdokkaana toukokuun vaaleissa. Jo pelkkä ajatuskin on absurdi, kun ajatellaan millainen teokraattinen järjestelmä siellä on ja miten siellä on yritetty tukahduttaa mielenosoituksia armeijan avulla. Ja tämän järjestelmän olemassaolo jo osoittaa, että Iran ei toimi samalla tavalla kuin muu kansainvälinen yhteisö. Neuvoston pitäisi toimia tiukasti ja painostaa YKta. Hautala. Kiitoksia. Seuraavana edustaja Hautala. Mies. Euroopan unionilla on erittäin suuri mahdollisuus vahvistaa kansainvälisen oikeuden eh, lujittamista seuraavassa ihmisoikeusneuvoston kokouksessa. Eh, olemme kuulleet pitkiä listoja tärkeistä asioista sekä neuvostolta että komissiolta mutta onko meillä takeita siitä että euroopan unioni todella painottaa näitä asioita? Eh, voisin esimerkiksi mainita että goldstonen mietinnössä gazan sodan yhteydessä tapahtuneista kansainvälisen humanitaarisen oikeuden rikkomuksista on saanut varsin ristiriitaisen vastaanoton jäsenvaltioiden keskuudessa ja mielestäni meillä on oikeus saada jonkinlainen selonteko neuvoston edustajalta siitä miten eri jäsenvaltiot tällä hetkellä suhtautuvat tähän tärkeään mietintöön joka on todellakin avainasemassa kun yritämme päästä eroon rankaisemattomuudesta päästä siihen että kaikista kansainvälisen humanitaarisen oikeuden rikkomuksista ja sotarikoksista todellakin syylliset saatetaan oikeuden eteen toiseksi mainitsisin äh, myös kuten kollega howitt tämän uuden raportin joka koskee salaisia äh, pidätyskeskuksia. euroopan unionin täytyy toimia entistä painokkaammin kidutusta ja kaikkea epäinhimillistä kohtelua vastaan jota maailmassa tapahtuu vankiloissa ja osa näistä vankiloista on salaisia meidän täytyy myös pystyä kohtaamaan se tosiasia että euroopan unionin jäsenvaltiot ovat itse syyllistyneet tällaisiin asioihin. näin ei voi jatkua meidän täytyy myös selvittää nämä asiat omalta kohdaltamme. lopuksi arvoisa puhemies, meillä on mahdollisuus todellakin vahvistaa kansainvälistä rikostuomioistuinta ottamalla vahvasti kantaa siihen miten eh, kansainvälisen rikostuomioistuimen ohjesääntöä tulisi tänä keväänä muuttaa. Kiitos puhemies. Ihmisoikeusneuvostolla on varmasti hyviä tavoitteita, mutta niitä rikotaan siksi, että jotkut jäsen, jäsenmaat, kuten Kuuba, Kiina, Pakistan, Saudi-Arabia, Nicaragua, Gabon ja Iran mahdollisena ehdokkaana rikkovat selkeästi ihmisoikeuksia. Siksi sillä ei ole paljoakaan moraalista valtaa. Kuitenkin nyt tehdään jotain hyvää työtä ruokat turvan ihmisoikeuksien osalta, mutta Israelin ihmisoikeusrikkomuksia vastaan hyökätään jatkuvasti eikä katsota omia ongelmia. Parlamentin päätöslauselmassa aivan oikein viitataan siihen, että 13. istunnossa ei rikottu Afga- ei puhutti Afganistanin ja Jemenin surkeasta ihmisoikeustilanteesta. Sitten viitataan CIAhan. Meidän pitäisi pohtia pari kertaa ennen kuin hyökätään meidän liittolaisemme vastaan, jotka kantavat valtavan vastuun meidän turvallisuudestamme täällä Euroopan unionissa. Kiitos. Kiitoksia kollega Sinclair. Yksi minuutti, olkaa hyvä. Puhemies, kun neuvosto suojelee ihmisoikeuksia, me olemme huomanneet, että 1200-luvulla jo näemme, mihin olemme joutuneet. Ikävä kyllä Lissabonin sopimus on heikko varjo Magna Cartasta, ja komissio haluaa toimia kansainvälisesti ihmisoikeuskysymyksistä, ja se on kova tuomitsemaan muita ja antamaan neuvoja ja apua. Mutta meidän pitäisi kriittisesti nyt katsoa komissiota, ja on aika ironista, että kun EU aivan oikein tukee Kashmirin oikeuksia, me odottelemme kuitenkin itsemääräämisoikeus kansanäänestystä, jonka YK lupasi jo vuonna 1947. Komissio jatkuvasti ottaa pois toimivaltuuksia omilta jäsenvaltioiltaan tärkeillä politiikan alueilla Lissabonin sopimuksen avulla. Ja nyt kun puhutaan kansanäänestyksestä, jopa, joka luvattiin Briteille ja jota koskaan ei pidetty. Ja siitä syystä, puhemies, minun äänestäjäni odottavat itsemääräämisoikeutta samalla tavalla kuin kasvirilaiset. Kiitos. Salafranca ja Seuraavana kollega Salafranca, kaksi minuuttia. Kiitoksia puhemies. Tämä on erinomainen tilaisuus korostaa jakamattomuutta ja ihmisoikeuksien yhteenkuuluvuutta, kuten on todettu tässä päätösasemassa joka hyväksytään huomenna. Parlamentti on moneen kertaan ottanut kantaa esimerkiksi vuosittaisen ihmisoikeusraportin kautta ja eri päätösasemien kautta, kuten tehtiin äskettäin esimerkiksi Iranin osalta. Jotkut kollegat puhuivat puheenvuoroissaan paradoksista, koska maat, jotka ovat erittäin huonosti pärjänneet ihmisoikeuskysymyksissä, ovat mukana tässä ihmisoikeusneuvostossa. Ja Iranin tapaus on tietysti silmiinpistävin, mutta se ei ole ainoa. Mielestäni tämä YK on elin muuttuu toimimattomaksi, mikäli nämä maat ovat siinä mukana ja siltä lähtee kaikki moraalinen ja poliittinen arvovalta myöskin. Ja sitten toinen elin täällä parlamentissa on keskusteltu tällä viikolla, eli Euroopan parlamentin jäsen oli, ikä on saanut surmansa. Hän oli poliittinen vanki, joka kuoli nälkälakkoon vankilassa epäinhimillisissä ja julmissa olosuhteissa. Lisardo Sanchez, ihmisoikeusneuvoston puheenjohtaja, joka on hyvin lähellä sosiaalidemokraattien henkeä, sanoi, että sitä ei voitu välttää, että hän kuoli, mutta hän kuitenkin pitää sitä murhana, joka on puettu oikeuden verhoon. No, me tiedämme jo puheenjohtajavaltion kannan, ja kysyisin nyt teiltä, jos ajatellaan etiikkaa ja demokratiaa, jos ajatellaan nyt tämän Zapatan kuolemaa, Aikooko komissio toimia niin, että Kuuban ja EUn aste välisiä suhteita nostetaan seuraavalle tasolle ja vahvistetaan? Kiitos. Kiitos. Arkkipiispa Ortiga, toivotan teidät tänne tervetulleeksi ja toivotan piispain kokouksen muutkin jäsenet tänne tervetulleeksi. Tervetuloa Portugalista tänne Brysseliin. Haluan toivottaa teidät sydämellisesti tervetulleeksi tänne meidän täysistuntoomme. Ja haluaisin ilmaista solidaarisuutemme ja osaanottomme Madeiran tapahtumien johdosta viime vi- päivien tilanne.